Good morning everyone. If you take... Oikein hyvää huomenta kaikille. Jos istutu, istutuisitte paikoilla, niin voisimme aloittaa äänestykset. Toivon, että kaikki ovat ottaneet äänestyskortit mukaan. Okay, everyone's ready. Oletko kaikki valmiina? Would you please take your seats? So the first uh, vote will be... Ensimmäinen äänestys on Veletin mietintö ja se koskee sisämarkkinoita, sähkön sisämarkkinoiden uudelleen laatimista. Me aloitamme tarkistuksesta 87 puolesta vastaan. Tarkistamme. The vote is open. And the vote And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. 101 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 105. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 106 ja 7 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. 111 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 113 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. 115 ja 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi, kaksi, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme. 227 tarkistamme. Olette oikeassa. Äänestys Päättyy. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 229 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 230 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme 283. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 285. Mikäs nyt? 285, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.23 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme 3.23. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 324 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten meillä on horisontaalinen tarkistus. Tarkistuksen 329 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 325, 326 yhdessä puolesta vastaan, tyhjiä hylätty. 327 puolesta vastaan, asia olikin sama. Anteeksi, vaan käänsin sivua enkä nähnyt. 330. Äänestämmekö tästä? Emme. 333 ja 334 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3, 38, 39, 340 ja niin edelleen. Pitkä lista yhtenä kokonaisuutena todella pitkä, en lue näitä kaikkia, mutta teillä on tämän listoissanne. Puolesta, tämän blogin puolesta äänet vastaan, tyhjä hyväksytty. Kolme, kuusi, viisi. Puolesta vastaan tarkistamme. 365. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolestaan vastaan. 36 hyväksyttiin. Nyt menemme 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten yhtenä kokonaisuutena 368-371 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten toinen kokonaisuus ja suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei sitten suullinen tarkistus mukaan luettuna kokonaisuus, joka alkaa numerosta 38 ja päättyy 42 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 374. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Joku ei muuten äänestynyt. Joku nyt jätti äänestämättä. 375 puolesta vastaan. Tarkistamme 375. Äänestys alkaa. No nyt kaikki äänestivät. Hyväksytty. Ei se ollut ihan niin tiukka kuin edellinen. 376-378. 6-3, 7, 8. Yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 40 Neljä. Ei vaan. Se on rau- rauennut. Kolme seitsemän yhdeksän puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme kahdeksan kaksi. Puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 383 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 384 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 385 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 390-392 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 tarkistamme Tarkistamme tuon kokonaisuuden. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 396 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 395 raukeaa. 397 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 421 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 422 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 423 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 424 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme 424. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 425 puolesta vastaan hyväksytty 426 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Enemmistöt täällä vähän vaihtelevat. Aika kiinnostava äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. 427 puolesta vastaan, tyhjiä, tarkistamme 427. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 8 ja 9 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 1. Tarkistammeko? 430. 430 äänestys alkaa. Päättyy ja hyvä, hylätty. 431. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 433 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 434 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 434. Äänestys alkaa. Hylätty. 435 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 436 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 437 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 438 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 439, 440 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty Hyväksytty 60 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 64 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 65 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 1 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 66 puolesta, 67 puolesta, 67. 67 puolesta hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 73 kolme ja neljä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 75 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 76 puolesta. Vastaan tyhjä. Tarkistamme 76. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan vastaan, 77 vastaan, hyväksytty. Tarkistamme 77. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjiä. Puolesta vielä kaksi. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. 80. It's close. Äänestys päättyy, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Koneäänestys loppuu äänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. <clears throat> in the incoming past, just that we don't have one. You can close. Uh, it's closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 83. Mä sanoin, että se olisi hylätty, mutta se oli kyllä hyväksytty. Sitten menemme eteenpäin. Okay. Another report. No niin, Seuraava mietintö. Potsin mietintö. Yhteiset säännöt sähkön sisämarkkinoista. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan näkö pettää. No tarkistamme, tarkistamme mitä kompromissi ykkösestä sanotaan oikeasti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosehdotus 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää eh, hyväksytty. 113 muutosehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyvä, äh, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän kompromissi kaksi koneella. Äh, Pepellä on yksi liikaa. Joku ottakoon kortin kolosta. EPP yksi liikaa. Hy- hyvä. Nyt sopii. Järjestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi e, hylättiin e, kaikista erikseen. 124 muutosehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 130 puolesta vastaan Tarkistamme 130. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 132. Ei kun raukeapi ja raukea raukeaa. 134 135 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutosehdotus 4 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 136 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 137 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 138 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 139 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 140 puolesta vastaan Puolesta 103, 140 vastaan tyhjä hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 142 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämänkin, kompromissi 12. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 144 puolesta. Tyhjää, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa. Ää, päättyy hylätty tasa-äänin. äänestämme muuta 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei, kun tarkistamme. Sitten siis 145 muutosehdotus. Äänestys siitä alkaa, kun äänestys siis. Ja päättyy. No on, onneksi tarkistotettiin 32. Äänin 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Numero 8 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150, 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta tyhjää vasta, äh, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 15. Ei, kädet nousivat vähän laiskasta. S päättyy. Hyväksytty. 203 puolesta. Tyh- vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt joistain sanamuodoista. Erillinen 205. 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 16 puolesta vastaan. Tarkistamme. Numero 16. Äänestys päättyy hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 17 puolesta, 220 puolesta tyhjää vastaan hyväksytty. 221 2, puolesta 221 puolesta vastaan hyväksytty, 222 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 236 puolesta tyhjää vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan. Tarkistamme muutosehdotuksen 20. It's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 259 puolesta va- vastaan tyhjää hylätty, 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 262 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 263 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 277 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 278 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 279 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 280 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 281 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 282 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 283 puolesta vastaan tyhjä hylätty, hyväksytty. 289 äh, puolesta vastaan tyhjä. Puolesta vastaan hylätty. 209 puolesta vastaan hylätty. 291 puolesta hylätty. 292 puolesta tyhjä hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tästä alkaa numero 30. And it's closed. Sitten päättyy hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, muutos yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta tyhjää vastaan hyväksytty hylätty, 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt kolme, ei kun 45 puolesta tyhjää vastaan hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 50 sitä äänestän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty 52 puolesta vastaan. Kuka vastustaa numero 52? Hyvä, hyväksytty. 53 puolesta. No, tarkistetaan sitten tuo äskeinen. Näistä alkaa. Näistä päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 54 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 55 puolesta tyhjä, vastaan hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 57 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 58 8, puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 59 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan. Tarkistamme numeron 62. Ah, it was a delay in hands. It's adopted. Hyväksyttiin 63 puolesta tyhjää vastaan hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta tyhjää, vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan. Tarkistamme numeron 65. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 69 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 70 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 83 puolesta tyhjää. se oli hylätty 24 puolesta, puolesta tyhjää, 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 93 tyhjää hyväksytty. Hylätty 94 puolesta, 5 eh, ja 6 hylätty, 97 puolesta puolesta vastaan tyhjää. 97 vastaan tyhjä Hylätty 98 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 99 puolesta vastaan. Tarkistamme numeron 99. Hyväksytty. Hyväksytty selvästi. Sitten loppuäänestys e- ele- elektronisesti, mitä virhekö? Seksi pyysin tämän tarkistamaan, koska minulla oli vähän kättä nostamalla näytti toiselta, mutta hy- läpihän tuo meni. Sitten loppuäänestys elektronisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Now we vote on the role of regions and cities in implement... Sitten alueiden ja kaupunkien rooli COP20 sopimuksen toteuttamisessa ilmastonmuutos esitteli herra Parnio pyyntöni menhutoäänestyksestä tarkistuksessa 1797 on vedetty pois. Äänestämme kompromissi ykkösestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan vastaanet 13. Joitakin. Mutta ei tarpeeksi, joten hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 Mitä täällä tapahtuu? Selvä. 18 puolesta. Selvä. Tarkistetaan 17.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 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää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 Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan 71 vastaan äänet hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Päättyy. Hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä, Tarkistetaan 111. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 114 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys sähköisesti, koneellisesti äänestys alkaa. Siinäkö kaikki? And it is adopted. Hyväksytty, joten kiitos. Puheenjohtajan ilmoitukset täytyy vielä tehdä. yes, this and this and report the adoption of agenda, I guess it's, it's adopted. so, I will speak while... Uh, Puhun sillä välin, kun jotkut teistä samalla lähtevät salista, mutta yritän käyttää ajan tehokkaasti. Meillä on siis tulossa Afrikkaan koskeva korkeatason konferenssi huomenna 22. marraskuuta. Siellä on mukana korkeatason puhujia EU-sta ja Afrikasta, julkisista elimistä ja yksityiseltä sektorilta. Aloitamme kello 14 ja jatkamme kahdeksaan asti illalla. Yksi pöydän, keskusteluista koskee sitä, että houkuteltaisiin investointeja kestävää osallistavaa kehitystä ja kasvua varten. Tämä tietenkin meitä kiinnostaa. Sitten meillä on työryhmä, työpajaa koskien kansanterveysohjelmaa. Niin tämä on Soledad Capezonin ja Aloin Peterlen johtama tapahtuma. Sekin on huomenna 10.12. aamupäivällä. Kaikki jäsenemme on kutsuttu paikalle. Seuraavana teillä on asiapapereissanne kertomus valtamerikonferenssiin matkasta YKssa viime kesäkuulta. Tästä raportti sitten toimijoiden välisistä neuvotteluista ETSstä olemme päässeet kuudennessa trilogissa väliaikaisen sopimukseen, koska kysymyksessä on tarkastelu ja vaihe neljä ja ollaan, ollaan sovittu vain markkinavarausvarannon kaksinkertaistamisesta ja lineaarista pienennyskertoimista 2,2 prosenttia ja 3 prosenttiin huutokauppamäärästä, jotta voidaan korjata poikkisektor, poikkialaista korjaustekerrointa ja edelleen lineaarinen vapaiden lupien myöntämisen vähentäminen, että päästään tietyn tason 2030 vertailuarvojen päivitykset 0,2-1,6, 450 miljoonaa oikeuksia innovaatiorahastolle, sitten ei tukea modernisointirahastolle, mahdollisesti modernisointirahaston kasvattaminen 0,5 prosentilla mahdollinen tuki hiilestä, hiilestä riippuvaisille alueille – ja sitten tavallaan poikkeilainen korjauskerran, mikäli sitten se ei käytä koko 3 prosenttia. Edelleen selkeämmät kriteerit hankkeelle artikla 10c poikkeuksen tukemana. Sitten ähm, päästö, äh, äh, laivaliikennepäästöt äh, ja vielä Ikaon ja Korsian täytäntöön täytäntöönpanoa koskeva delegoitussäännös. Tässäpä nämä tänä iltapäivällä 2.30, puoli kolmelta siis meillä on vieras täällä WHOn johtaja, joka vastaa Afrikan alueesta. Tärkeä vieras ja kehotankin, että palaisitte tänne puoli kolmelta kuuntelemaan häntä ja keskustelemaan tästä aiheesta. Kiitoksia ja mukavaa lounasta.